yleisö, joka seuraa keskustelua. Me jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat eilisestä istunnosta on toimitettu hyväksymistä varten. Jos ei ole huomautuksia niihin, pöytäkirja on hyväksytty.